yksi asia, joka ei oikein edennyt riittävästi tässä prosessissa. Toivon, että voitte ajaa tätä asiaa eteenpäin jatkoteiden aikana. Kiitos. Äh.